Kiitoksia edustaja Konis. Sitten ensinnäkin herra Dudan mietintö, josta äänestämme. Tästä on nimenhuuto äänestys. Äänestys alkaa. Everybody voted. Ovatko kaikki äänestäneet? Äänestys päättyy. hyväksytty. Seuraavaksi herra Svobodan mietintö ja pääsyn perustavien edustajien pääsyn sisältyvien palvelujen oikeudessa tehty eurooppalainen yleissopimus. Nimenhuuto äänestys. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hyväksytty. Seuraavaksi Verhofstadt, olkaa hyvä. Have the floor. Teillä on puheenvuoro. Thank you very much. Uh, first... Kiitos. Niin, anteeksi kaikille kollegoille, että minun täytyy nyt esittää puheenvuoro kun puhutaan Uspaskicin koskemattomuuden pidättämisestä. Hän on lähettänyt Schulzille kirjeen ja toivoisin, että tämä väitettäisiin uudelleen oikeusasian valiokunnalle. Ja lyhyesti syyt ja perusteet tälle oikeusasian valiokunnassa on saatu tietoa siitä, että Uspaskic on oikeuden käsittelyssä omassa maassaan, mutta tästä on kaksi päätöstä, jotka on kuitenkin nyt tulkittu eri tilanteessa. Hän viittaa Liettuan presidentin sanoihin Liettuan oikeusjärjestelmästä. Eli minä toivon, että asiaa väitettäisiin takaisin oikeusvaliokunnalle, jotta oikeusasiainvaliokunta voi tutkua, tutkia koko pakettia, eikä ainoastaan niitä kahta oikeudenpäätöstä, jotka Liettuasta on saatu. Hyvät kollegat, meillä on siis pyyntö täällä. Haluatko puoltaa? Puoltaa? Hyvä. You have the floor. Teillä on puheenvuoro. Ďakujem veľmi pekne. My budeme v prípade pána Uspaskiča hovoriť... Herra Uspatsin tilanteessa, kun näistämme hänen koskemattomuudestaan, tässä on kyseessä vain lauseet, mutta on tärkeä asia kuitenkin ei parlamenttiin edustajaa saa rangaista mistään näistä toteamuksista. Tämä tarkoittaa, meillä on koskemattomuus. Kiitoksia, herra Sonic. Haluatko joku vastustaa? Olkaa hyvä. Ferreira, olkaa hyvä. Grazie, Presidente. In qualità di relatrice... Kiitoksia. Tämän eh, mietinnön esittelijä on hyvä painottaa, että me olemme tutkineet hyvin tarkkaan koko kysymyksen eh, valiokunnassa. Kyseessä on käyttäytyminen joka parlamentaarikon toiminnassa tapahtui. Eli kyseessä on loukkaus, kunnianloukkaus parlamentin suuntaan. josta ei katsottu, että hänen pitäisi pitää pidättää hänen koskemattomuusensa, koska se ei liittynyt mitenkään hänen toimintaansa täällä parlamentissa. Eikä tässä voida myöskin katsoa uuspersukannan asiaa. Kissin ottaa tämän pyynnön äänestykseen. Kuka puoltaa? Olkaa hyvä ja nostakaa kätenne ylös. Vastaan. Tyhjää. Ehkä tarkistetaan. We vote on the request. Me äänestämme tästä herra Hofstarin, Hofstadin pyynnöstä. Äänestys päättyy. It's rejected. Hylätty. Nyt äänestämme mietinnöstä puolesta vastaan, tyhjää, hyväksytty. Seuraavana aiheena edustaja Hautalan mietintö, Jeromi Lavrion koskemattomuuden pidättämistä koskeva pyyntö puolesta, vastaan, tyhjää, hyväksytty. Seuraava mietintö, Krystö Konos, Janus Korvin Mikken koskemattomuuden pidättämistä koskeva pyyntö puolesta. Vastaan. Tyhjää. Hyväksytty. Seuraavana on sitten herra Tudon pyyntö Terros Jokaraksin koskemattomuudesta puolesta. Vastaan. Tyhjää. Hyväksytty. Seuraavana on sitten Talous- ja sosiaalikomitean kuulemista koskeva pyyntö Euroopan unionin toiminnan parantamisesta hyödyntämällä Lissabonin sopimuksen tarjoamia mahdollisuuksia. Puolesta? Vastaan? Tyhjää? Hyväksytty. Seuraavana aiheena on sitten myöskin pyyntö kuulemisesta Euroopan unionin nykyisen toimielinrakenteen mahdollisten kehityskulut ja mukautukset. Puolesta? Vastaan? tyhjää, hyväksytty. Seuraavaksi kuulemista koskeva pyyntö alueiden komitealle. Euroopan unionin toiminnan parantaminen hyödyntämällä Lissabonin sopimuksen sarjoamia mahdollisuuksia puolesta. Vastaan, tyhjä, hyväksytty. Ja sitten myöskin pyyntö kuulla alueiden komiteaa Euroopan unionin nykyisen toimielirakenteen mahdolliset kehityskulut ja mukautukset puolesta vastaan, tyhjää, hyväksytty. Seuraavana on sitten edustaja Nyvenhoisenin mietintö. Rahoitusvälineissä ja rahoitusomuksissa vertailuarvoina käyttävät indeksit. Äänestämme näistä muutostuksista eri pyyntöjen mukaisesti. Äänestämme tekstistä kokonaisuudessaan puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Tarkistetaan. Selkeä enemmistö. Äänestys päättyy. Hyväksytty. Sitten johdossa kappale 16. Olkaa hyvä. A vote was being taken, and while that vote was being taken... Minä luulen, että tämä äänestys käytiin jo, mutta se ei taida olla oikein. Next point, recite 16. Jeesus Johdatuksen kappaleen 16, nimenhuutoäänestys. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hyväksytty. Artikla 2, kohta 2, kahdessa osassa. Ensimmäinen osa, nimenhuutoäänestys. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hyväksytty. Toinen osa. Nimenhuutoäänestys. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hyväksytty. Sitten artikla 2, 2a, kahdessa osassa, ensimmäinen osa, nimenhuutoäänestys, äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hyväksytty. Toinen osa, nimenhuutoäänestys, äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hyväksytty. Artikla 13, kappale 1, johdanto kahdessa osassa, ensimmäinen osa, nimenhuutoäänestys, äänestys alkaa. Ensimmäisestä osasta siis. Äänestys päättyy. Hyväksytty. Toinen osa, nimenhuuto äänestys. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hyväksytty. 14 artikla, nimenhuutos äänestys. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hyväksytty. Artiklan 18 poistaminen. Nimenhuuto äänestys. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hyväksytty. Sitten äänestetään komission ehdotuksesta puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. annan puheenvuoron esittelijälle. Edustaja Van Noivenhoisen, teillä on puheenvuoro. Teillä on puheenvuoro. Uh, oh. it's, it's working now? Okay. Niin, kiitos. Haluaisin pyytää, että tätä ään, siirrettäisiin tätä äänestystä sillä artiklan 61.2 työjärjestys tämän salliin. I put the request. Eli pyyntö siitä, että siirretään lainsäädäntöpäätöslauselma, äh, äänestetään tästä puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Sitten mennään seuraavaan aiheeseen. Silva Pereiran mietintö kehitystyön rahoitus, kappale 6, kahdessa osassa. Ensimmäinen osa puolesta, vastaan, tyhjää, hyväksytty. Toinen osa puolesta, vastaan, tyhjää, hyväksytty. Kappale kahdeksan, kahdessa osassa, puolesta, vastaan, tyhjää, hyväksytty. Toinen osa puolesta, vastaan, tyhjää, hylätty. Tarkistetaan. Äänestys päättyy. Pyranteeksi hyväksyttiin. Sitten kappale 14 jälkeen tarkistus 1 puolesta. Vastaan. Tyhjää. Hyväksytty. Kappale 26 kahdessa osassa. Ensimmäinen osa puolesta vastaan, tyhjää, hyväksytty. Toinen osa, puolesta, vastaan, tyhjää, hyväksytty. Kappale 28 kahdessa osassa. Ensimmäinen osa, vastaan, tyhjää, hyväksytty. Toinen osa puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Kappale 30 kahdessa osassa. Ensimmäinen osa puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Toinen osa puolesta. Nostakaa kädet ylös. Vastaan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 Äänestys päättyy. Hyväksytty. Seuraavana on sitten onnittelut esittelijälle. Seuraava aihe on edustaja Pericinin mietintö turvallisempi terveydenhuolto Euroopassa, kappale 5, sen ensimmäinen tarkistus ensimmäinen puolesta vastaan tyhjää Hyväksytty. Toinen osa alkuperäisestä tekstistä raukeaa. Sitten kappale 16, kahdessa osassa ensimmäinen osa puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Toinen osa puolesta nostakaa kätenne vastaan tyhjää tarkistus. äästys päättyy. Hyväksytty. Kappale 15, kohta C, kahdessa osassa. Ensimmäinen osa puolesta. Vast, äh, puolesta. Vastaan. Tyhjää. Luultavasti hyväksytty. Toinen osa. Puolesta. Puolesta. Olkaa hyvä, nostakaa kätenne vastaan, hylätty. Kappale 18. Puolesta. A, ah, pidetty pois. Puolesta. Niin, täällä, täällä on pyydetty nimenhuoltoäänestystä, se on vedetty pois. Puolesta. Vastaan. Tyhjää. Hyväksytty. Kappale 47, kahdessa osassa. Ensimmäinen, ensimmäinen osa puolesta vastaan, tyhjää, hyväksytty. Toinen osa puolesta, vastaan tyhjää hyväksytty. Kappale 48 kahdessa osassa, ensimmäinen osa puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Toinen osa puolesta vastaan tyhjää hylätty. Kappale 62 kolmessa osassa, ensimmäinen osa puolesta. Vastaan. Tyhjää. Toinen osa puolesta. Vastaan. Tyhjää. Tarkistus. Äästys päättyy. Hylätty. Kolmas osa. Niin toinen osa siis raukeaa. Kolmas osa puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Kappale 63 kohta P puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Kappale 64 puolesta vastaan tyhjää hylätty. Tarkistus. Äänestys päättyy. Hyväksytty. Kappale 67 kohta B puolesta vastaan tyhjää tarkistus. Äänestys päättyy. Hyväksytty. 67 kohta C kahdessa osassa. Ensimmäinen osa puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Toinen osa puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Tarkistus edellisestä Äänestys päättyy. Hyväksytty. Kappale 67 kohta F kahdessa osassa. Ensimmäinen osa puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Toinen osa puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Kappale 71 puolesta vastaan tyhjää tarkistus. Äänestys päättyy. Hylätty. Kappale 72 kahdessa osassa. Ensimmäinen osa puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Toinen osa puolesta vastaan tyhjää. Ehkä tarkistetaan. Äästys alkaa. Äästys päättyy. Hyväksytty. Kappale 73 kahdessa osassa, ensimmäinen osa puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Toinen osa puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Kappale, ah, tarkistus, kyllä, tarkistetaan. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hyväksytty. Kappale 79 kahdessa osassa. Ensimmäinen osa puolesta. Vastaan. Tyhjää. Hyväksytty. Toinen osa puolesta. Vastaan. Tyhjää. Hyväksytty. Kappaleen 80 jälkeen nimenhuolto äänestys, äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hyväksytty. Johdantosan kappale AB. Puolesta. Vastaan. Tyhjää. Hyväksytty joituskapaikan AI puolesta vastaan tyhjää tarkistus. Äänestys päättyy. Hyväksytty. Johdotun kappale AAC puolesta vastaan tyhjää. Tarkistetaan. Äänestys päättyy. Hylätty. Koko päätöslauselmasta nimenhuutoäänestys. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hyväksytty. Congratulations. Onnittelut esittelijälle. Next item is... Ja seuraavaksi Debakerin mietintö vihreän kasvuun liittyvät mahdollisuudet PK-yrityksille. Kappale seitsemän kahdessa osassa. Ensimmäinen kohta puolesta. Vastaan. Tyhjää. Hyväksytty toinen osa puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Kappale 11 kahdessa osassa ensimmäinen osa puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Toinen osa puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Kappale 15 kolmessa osassa ensimmäinen osa puolesta vastaan tyhjää hyväksytty toinen osa puolesta vastaan tyhjää. Tarkastamme tämän. Äänestys päättyy. Hylätty. Kolmas osa puolesta. Vastaan tyhjää, hyväksytty. 29 kappale puolesta, vastaan, tyhjää, hyväksytty. Kappale 31 puolesta, vastaan, tyhjää, hylätty. Tarkastamme tämän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 hyväksytty. Toinen osa nimenhuutona äänestys alkaa. Ja äänestys päättyy. Hyväksytty. Kolmas osa puolesta. Vastaan. tyhjä. Hyväksytty. Kappale 35 osissa. Ensimmäinen osa puolesta vastaan tyhjä. Hyväksy puolesta vastaan tyhjä. Hyväksytty kolmasosa puolesta vastaan tyhjä Tarkastamme sen. Äänestys päättyy hyväksytty. Neljäs osa puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Kappale 36 kahdessa osassa puolesta ensimmäinen osa vastaan tyhjää hyväksytty. Toinen osa puolesta vastaan tyhjää hyväksytty kappale 37 kahdessa osassa. Ensimmäinen osa puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Toinen osa puolesta va- vastaan tyhjää hyväksytty. Kappale 39 kahdessa osassa ensimmäinen osa puolesta vastaan tyhjää hyväksytty Toinen osa puolesta vastaan tyhjää hylätty. Kappale 42. Tarkastamme siis. No, tarkastamme tämän toisen osan Äänestys päättyy hylätty. Kappale 42 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Johdatusosakappale C kahdessa osassa ensimmäinen osa puolesta vastaan tyhjää hyväksytty toinen osa puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Johdatusosakappale E puolesta vastaan tyhjä hyväksytty. Johdatusosakappale K kahdessa osassa puolesta ensimmäinen osa vastaan tyhjää hyväksytty ja toinen osa puolesta vastaan tyhjää hyväksytty johdantonsa kappale L kolmessa osassa ensimmäinen osa puolesta vastaan tyhjää. Hyväksytty. Toinen osa puolesta vastaan tyhjää. Hyväksytty. Ja kolmas puolesta vastaan tyhjää. Hyväksytty. Äänestämme tästä kokonaisuutenaan. Nimenhuutoäänestyksellä äänestys alkaa. Ja äänestys päättyy. Hyväksytty. Kiitokset teille kaikille äänestys on rupeamasta tässä täysistunnossa. Kiitos kaikille osallistumisesta. Uh, no niin, nyt siirrymme äänestysselityksiin. Ensiksi Cora van Nieuwenhuizenin mietintö rahoitusvälineissä ja rahoitussopimuksena käytettävät indeksit. I give the floor... Uh... Ja Gil, olkaa hyvä. President, uh, thank you. I, I... Kiitos.